Sit down, Istukaapa, olkaa hyvä. Buongiorno a tutti. Hyvää päivää kaikille. Istunto on avattu. Tänä aamuna me aiomme valita tämän parlamentin puhemiehen. työjärjestyksemme sääntöjen mukaisesti. Emmekä ulkoisten ehdotusten pohjalta. Tämä parlamentti on autonominen ja vapaa. Ilmoitan, että olen saanut työjärjestyksen mukaisesti seuraavat ehdokkuudet puhemieheksi. Edustaja Skakeller. edustaja Sira Rego. Edustaja David Maria Sassoli. Honorevole. Edustaja Jan Zahradil. Kaikki ehdokkaat ovat ilmoittaneet minulle, että he hyväksyvät ehdokkuutensa. Ennen kuin aloitamme äänestyksen, annan lyhyesti puheenvuoron jokaiselle ehdokkaalle aakkosjärjestyksessä. Jokaisella on viisi minuuttia aikaa pitää puheenvuoro. Nyt annan puheenvuoron edustaja Skakellerille. Dear members of the European Parliament. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät kollegat ja ennen kaikkea hyvät Euroopan kansalaiset. Viisi viikkoa sitten te kansalaiset käytitte äänioikeuttanne ja valitsitte meidät edustajiksenne te annoitte meille mandaatin muokata tämän talon tulevaisuutta ja myös Euroopan unionin tulevaisuutta. Kiitän siitä, että olette osoittaneet luottamusta tätä instituutiota kohtaan. Annoitte myös hyvin selkeän viestin, ja se kuuluu niin, että eurooppalainen projekti on hyvin elossa. Te äänestäjät vastasitte vihamieliseen Eurooppa-vastaiseen retoriikkaan äänestämällä toisin. Kiitos siitä. Hyvät kollegat, äskettäisissä vaaleissa äänestysvilkkaus kasvoi ja se on hyvin rohkaisevaa. Se merkitsee myös sitä, että meillä on entistä suurempi vastuu parlamenttina. Äänestäjien ansiosta meillä on vahva mandaatti päättää Euroopan tulevaisuudesta. Ja vaatia komissiolta ja jäsenvaltioilta vastuullisuutta. Me haluamme käyttää mandaattia Euroopan parlamentin vahvistamiseen instituutiona. Vahvistetaan parlamenttia tänään, nyt ja yhdessä. Ja se tapahtuu valitsemalla parlamentille puhemies, joka kuvastaa instituutiomme itsenäisyyttä. Emme voi hyväksyä sitä, että tämän talon puhemiehestä neuvotellaan takahuone neuvotteluissa neuvostossa. Sitä ei voida hyväksyä, vaan meidän täytyy kuunnella kansalaisia. Ei ole epäilystäkään siitä, että Euroopan unioni on nyt tärkeämpi kuin koskaan. Ilmastokriisi, sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus ja kansainväliset vastakkainasettelut ovat merkki siitä, että Eurooppaa tarvitaan enemmän kuin koskaan. Instituutioina emme aina ole onnistuneet tavoittamaan kansalaisia kovin hyvin tai vakuuttamaan heitä siitä, että työskentelemme heidän hyväkseen ja käsittelemme heille tärkeitä asioita. Puhemiehenä minä haluan uudistaa tämän luottamuksen ja varmistaa sen, että Euroopan parlamentti on se paikka, jossa kansalaiset osallistuvat keskusteluun. Viime vuosina Euroopan tulevaisuudesta on keskusteltu hallitusten ja valtioiden johtajien kanssa, komission ja parlamenttien jäsenten kesken. Miksi nyt ei avattaisi parlamentin ovia kansalaisyhteiskunnalle ihmisille, kansalaisille, jotka tarvitsevat meitä tänään ja luottavat meihin? Me parlamentissa puolustamme ilmiselvästi ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltion periaatetta. Ja parlamentin puhemiehenä minä haluan edistää juuri näitä arvoja ja periaatteita Jotta olisimme uskottavia myös toimielimenä, meidän on joka päivä työssämme tehtävä selväksi se, että me täytämme ne periaatteet, joilta, joiden noudattamista muilta vaadimme. Sukupuolten tasa-arvo, avoimuus, inkluusio, työntekijöiden oikeudet ja ekologisen jalanjäljen pienentäminen ovat esimerkkejä näistä. Euroopan unioni on suurin historiallinen saavutus maanosassamme. Se on taannut rauhaa, ystävyyttä ja vaurautta mantereella, joka oli sotien riipoma ja vihan leimaama. Euroopan parlamentin valittuina jäseninä meillä on yhteinen vastuu kunnioittaa ja puolustaa tätä historiallista saavutusta, jonka olemme saaneet perinnöksi. Minä olen syntynyt maassa, jota rauta esirippu jakoi. Minä olen elänyt Saksan ja Puolan välisen rajan lähellä. Ja olen nähnyt, miten Eurooppa tuo ihmisiä yhteen, kun se pystyy ylittämään rajoja sekä ihmisten mielissä että maalla. Minulla on henkilökohtainen vastuu mielestäni puolustaa tätä eurooppalaista perintöä. Jotta voimme puolustaa Eurooppaa, meidän on myös oltava rohkeita ja muutettava sitä parempaan suuntaan. Se, me olemme ainoa demokraattisesti valittu toimielin. Parlamentti pystyy viemään tätä viestiä eteenpäin. Vuosikausia tämä talo on pyrkinyt kasvattamaan oikeuksiaan ja meidän parlamentaarikkojen oikeuksia, sillä se tarkoittaa sitä, että samalla kasvatamme niiden kansalaisten oikeuksia, jotka meidät ovat tänne valinneet. Tämän työn jatkamiseksi asettaudun tänään ehdolle siihen kunnianarvoiseen tehtävään, että voisin toimia tämän parlamentin puhemiehenä ja kiitän teitä jo etukäteen tuestanne. Ahora la parola ja seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Siira Regolle. Gracias. Es un orgullo Kiitos. On suuri kunnia edustaa koeryhmää, joka on pieni numeroinen, mutta joka haluaa puolustaa kansalaisten intressejä, erityisesti työtä tekevien kansalaisten oikeuksia. Meillä on alusta asti ollut jo ehdokas nimettynä. Muut ovat olleet mukana kaupoissa ja ovat olleet päättämässä miljoonien eurooppalaisten tulevaisuudesta. Mutta meidän mielestämme on hyvin tärkeää olla avoin sen suhteen, mitä edustamme ja se, kuka täällä puhemiehen paikkaa pitää. Me emme halua monikansallisten yritysten taskuista saada hyötyä ja täällä on puhuttu myös uusfasismista, mutta meidän täytyy puolustaa työntekijöitä, ihmisiä ja ihmisoikeuksia. On hyvin tärkeää, että parlamentti reagoi kansalaisten tarpeisiin, ei pelkästään populistien puheisiin. Ja me tarvitsemme edistystä ei niin, että työntekijöitä käytetään hyväksi tai luonnon resursseja käytetään hyväksi, vaan EUn talouspolitiikka nyt on tuhonnut Portugalia, Kreikkaa, Espanjaa. Me olemme uusliberaalista opista kärsineet maina ja meidän kansalaisemme ovat, ovat kärsineet epäoikeudenmukaisuudesta, epäoikeudenmukaisuudesta ja työttömyydestä ja tämä ei pidä toivoa yllä. Meillä täytyy olla muutakin kuin taloudelliset toiveet. Tämä nykyinen malli tarkoittaa sitä, että Euro- Euroopassa on paitsi taloudellinen, taloudellis-sosiaalinen kriisi, myös ilmastokriisi. Ja tämä ei ole hyvä tapa edetä. Ja EUn politiikoilla ei ratkaista ongelmia, jotka nyt jäsenvaltioissa ovat e, e, edessämme. Ja tämä on yksi avainkysymyksistä, johon parlamentin pitää puuttua tukekaa meidän ehdotuksiamme, että luodaan ilmastokriisi, valiokunta, erityisvaliokunta, joka on hyvin tärkeä tällä hetkellä. Uusliberaalinen politiikka Euroopan unionissa on laatu, la, luonut tämän fasistisen ö, hirviön ja myös ö, viha muita kansoja kohtaan on sellaista, jo, jota parlamentti ei saa normalisoida. Tällainen vihapuhe ja ihmisoikeuksien unohtaminen, sitä ei saa unohtaa sillä perusteella, että, että puolustetaan turvallisuutta. Me olemme nähneet niitä, jotka haluavat puolustaa Välimeren yli tulevia ja heidät kriminalisoidaan. Salvini syyttää heitä ja nämä ihmiset ovat vain pyrkineet toisten henkeä pelastamaan. Minä olen Euroopan eteläpuolelta ja maasta, jossa tiedämme, mitä tapahtuu ja kuinka naiset voivat vahvasti eh, eh, vastustaa fasismia. Me haluamme uutta yhteiskuntaa, vetoamme hallituksiin ja komissioon siinä, että tällaisia vääriä tarinoita ei kerrota. Me haluamme myös feministipolitiikkaa ja on tärkeää, että naiset ovat mukana poliittisessa päätöksenteossa ja meidän pitää saada tämä myös EU-instituutioiden politiikkaan, ei pelkästään näennäisesti, vaan niin, että yhteiskuntaa voidaan muuttaa. Me haluamme kertoa näkymättömien naisten tarinan, jotka ovat rakentaneet yhteiskuntaamme, vaikka historia pyrkii heidät unohtamaan. Me olemme olleet perustamassa yhteiskuntia ja me tiedämme paikkamme ja me haluamme puolustaa nyt ihmisten oikeuksia, niiden, jotka tekevät työtä ja ne, jotka ponnistelevat kaikkien muiden eteen. Me haluamme rauhaa, farsismin vastustusta. Ja tiedämme, mitä aikaisemmin fasismin takia on tapahtunut. Ja kaikki sankarit, jotka ovat menneet jotka ovat Mussolinia vastaan ja muita, muita vastaan taistelleet Euroopassa. Me tunnistamme itsemme näissä henkilöissä ja haluamme suojata niitä, joita Euroopan linnakkeessa on kriminalisoitu. Me haluamme elinkelpoisen planeetan nuorisolle ja sen takia me haluamme rauhaan ja solidaarisuuteen perustuvan Euroopan, jossa ketään ei jätetä jälkeen. Kiitos. Prego i candidati presidenti di Pyytäisin, että puhemiesehdokkaat puhuisivat vähän hitaammin, koska äh, heitä on vaikea tulkata. In questo parlamento ognuno tässä parlamentissa kaikilla on oikeus ilmaista omat ajatuksensa. Jos haluatte, että teitä kunnioitetaan, teidän on kunnioitettava muita. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja David Maria Sassolille. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja hyvät kollegat. Minäkin asetun ehdolle parlamentin puhemieheksi ja teen sen, koska uskon, että Eurooppa on vahvempi ainoastaan, jos meillä on parlamentti, jolla voi olla jolla on merkittävämpi rooli. Meillä on edessämme merkittäviä haasteita, jotka lähitulevaisuudessa ovat meille suuri koetinkivi ne vaarantavat ehkä jopa Euroopan perusajatuksen. Tähän haasteeseen pystymme vastaamaan ainoastaan, jos olemme yhtenäisiä, kunnioitamme eri mielisyyksiämme ja hyödynnämme budjettioikeuttamme, valvontaoikeuttamme ja poliittisen suunnannäytön oikeuttamme. Minä haluan olla teidän edustajanne, haluan edustaa teidän eri näkemyksiänne ja päätöksentekokykyänne. Haluan vahvistaa Euroopan parlamentin autonomiaa ja sitä demokratiaa, jota se edustaa. Meidän kaikkien täytyy yrittää todellakin rakentaa tätä demokratian kotia. Ja tämän Euroopan parlamentin pitää olla eurooppalaisen demokratian koti. Euroopan vaalit ovat menestysvaalivilkkauden suhteen. Me emme odottaneet sitä itsekään, kun olimme vaalikampanjassa, koska ensimmäistä kertaa vaaliuurnille meni paljon äänestäjiä, uusia äänestäjiä. Ja tämäkin parlamentti kuvastaa tätä suunta uudistusta. 62 prosenttia uusia edustajia. Tämä on suuri prosenttiosuus. Tämä tuo uutta energiaa. Äh, äänestäjät antoivat meille uuden valtuutuksen. He sanoivat, että he uskovat toimielimeemme demokratiaan, vapaisiin vaaleihin. Me emme voi nyt äh, aiheuttaa heille pettymystä ja tämän parlamentin täytyy tällä kaudella tulkita ja ohjata tätä tarpeellista muutosta, jotta Euroopasta tulee vahvempi ja modernimpi. Meidän täytyy vahvistaa luottamusta, vastavuoroista luottamusta kansalaisten ja toimielinten välillä. Ja tähän tarvitaan meidän, kaik- meidän rohkeutemme ja kunnianhimomme jotta pystymme vastaamaan muutoksen haasteisiin, kun on kyse ilmastonmuutoksesta, sosiaalista oikeudenmukaisuudesta, siirtolaisuudesta, kasvusta, työllisyydestä, tasa-arvosta ja oikeuksista kaikille. Jos haluatte antaa minulle luottamuksenne puhemiehenä, niin silloin taistelemme yhdessä. Haluan modernimpaa, avoimempaa, ympäristöllisesti kestävämpää parlamenttia, joka on kansalaisille avoin. Haluan tehdä kaiken, jotta parlamenttia kunnioitetaan, jotta valtiot ja toimielimet kunnioittavat parlamenttia. Te hyvät kollegat olette täällä, koska edustatte toivoa ja myöskin kansalaistemme vihaa mutta eh, edustatte eh, kansojen tunteita ja näkemyksiä. Euroopan kansojen tunteita ja näkemyksiä. Minä tulen aina teitä kuuntelemaan, tekemään yhteistyötä kanssanne, koska eh, tämä tarkoittaa sitä, että joka hetki kuuntelen miehiä, naisia ja nuoria täällä Euroopassa, joilla on uskomattomia mahdollisuuksia. He voivat matkustaa, he voivat rakastua ilman rajoja. Minä tulen takaamaan avoimen, suoran ja monimuotoisen keskustelun, jossa kuitenkin kunnioitetaan kaikkien oikeuksia, teidän kaikkien oikeuksia ja tietenkin myös parlamentin oikeuksia, koska tässä täysistuntosalissa, ja sitä emme aina muista, puolustetaan meidän riippumattomuuttamme. Mikään ei ole mahdollista ilman ihmisiä, mikään ei onnistu ilman toimielimiä. Tämä Jean Monnetin muistutus on tänä päivänä vielä hyvin ajankohtainen. Ja nyt seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Jan Zahradilille. Thank you, Mr. Tajani. Good morning. Kiitos, herra Tajani. Huomenta, hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamenttikollegat. Niille teistä, jotka eivät vielä tunne minua, kerron, että olen ollut täällä parlamentissa vuodesta 2004 lähtien ja olen kokenut viisi parlamentin puhemiestä tähän asti. Ja se tuo minulle tiettyä kokemusta ja asiantuntemusta sen ymmärtämiseen, mitä tämä parlamentti voisi tehdä ja mitä sen pitäisi tehdä, mitä voitaisiin parantaa tai muuttaa ja mitä parlamentin puhemiehen pitäisi tai ei pitäisi tehdä. Uskon, että tämä kokemus ja asiantuntemus auttavat minua myös ymmärtämään, millainen on hyvä parlamentin puhemies Mielestäni hyvä Euroopan parlamentin puhemies on puolueeton, neutraali. Hänen pitää kohdella kaikkia parlamenttiryhmiä ja yksilöitä tässä kunnioittavasti, oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Ja hänen on aina muistettava, ettei hän edusta ainoastaan itseään, vaan koko parlamenttia ja korostan koko parlamenttia. Minä pystyin käynnistämään kampanjani hieman aikaisemmin kuin muut onneksi ja onnistuin laatimaan tällaisen esitteen, jossa on tällainen hieno kuva minusta etusivulla ja olette saaneet sen sähköpostilla ja toivottavasti ainakin jokunen teistä on ehtinyt sen lukemaan. Tässä esitteessä kerron siitä, miten haluan palauttaa luottamuksen parlamenttia kohtaan, miten parlamenttia voidaan avata ja tehdä siitä entistä reilumpi, miten voidaan vastata kansalaisten huoliin ja miten voidaan käyttää kaikkia resursseja tehokkaasti sekä miten tulevaisuutta oikein hahmoteltaisiin. Ennen kaikkea puhun tasapainon palauttamisesta – ja tästä näkökulmasta Mielestäni meidän on palautettava tasapaino eurooppalaisen ja kansallisen tason välille, sillä silloin pystymme tekemään hyvää yhteistyötä. Meidän on myös löydettävä uudenlainen tasapaino toimielinten välillä, Euroopan parlamentin, unionin neuvoston ja komission välillä. Lopetetaan riitely ja aloitetaan uudenlainen yhteistyö. Jos puhun tasapainosta, niin täytyy varmaankin mainita vielä yksi näkökulma tähän tasapainoon. Viimeisten 15 vuoden aikana EU on tullut 13 uutta jäsenvaltiota ja 11 niitä, niistä on itäisen ja keskisen Euroopan valtioita. Ja ymmärtääkseni olen ainoa ehdokas näiltä alueilta näistä maista, joka nyt on tarjolla mihinkään EUn huippuvirkaan. Tämäkin tasapaino on syytä pitää mielessä. Osa jäsenvaltiosta ei ole euroalueen osa ja ymmärtääkseni olen edelleen ainoa ehdokas huippuvirkoihin, joka ei ole euroalueen maan edustaja. Ja tällaistakin tasapainoa tarvitaan. Ja on myös suuria kansakuntia, keskikokoisia ja pieniä. Ja uskon, että Belgian lisäksi minun maani olisi ainoa pieni tai keskisuuri maa, josta olisi tarjolla ehdokas EUn huippuvirkaan. Tällaistakin tasapainoa tarvitaan. Hyvät naiset ja herrat, pyydän ystävällisesti, että äänestäisitte minua ja vastavuoroisesti voin luvata teille, että olisin hyvä Euroopan parlamentin puhemies. Kiitos jo etukäteen kaikista äänistä. Olemme nyt kuulleet näitä neljää puhemiesehdokasta, on kuullut heidän ehdotuksiaan eh, ja syitä, miksi he pyytävät teiltä tukea. Ennen kuin ryhdymme äänestämään, eh, pyytäisin kiittämään kaikkia niitä, jotka äh, mahdollistavat sen, että voimme tämän työmme parhailla mahdollisella tavalla tehdä. Kaikki virkamiehet, äh, vahtimestarit, avustajat ja myös tulkit, koska ilman heitä emme pystyisi toimimaan täällä kansanedustajina. Kiitän erityisesti pääsihteeri Klaus Velleä on hänen syntymäpäivänsä. Hyvää syntymäpäivää! Hyvä. Nyt menemme vapaisiin vaaleihimme. Toistan vielä kerran, että parlamentti valitsee puhemiehensä riippumatta mistään ulkoisesta ehdotuksesta edustajien tehtävä on valita oma puhemiehensä, samoin kuin minutkin valittiin vapaasti. Olen vakuuttunut siitä, että myös tuleva parlamentin puhemies valitaan vapaasti teidän toimestanne. Puhemiehen vaaliin liittyvät ohjeet on jaettu sähköisesti kaikille jäsenille. Ylimääräisiä kopioita löytyy myös salin ovilta. Muistutan teitä, että 16.1 artiklan mukaisesti, jotta henkilö voidaan valita, hänen on saatava eh, ensimmäisellä kolmella kierroksella ehdoton enemmistö annetuista äänistä. Toistan, eli jotta ehdokas voidaan valita, niin silloin hänen on saatava ehdoton enemmistö. Ja tyhjät tai mitätöidyt äänet, niitä ei lasketa. Sitten nyt jaamme teille äänestyslipukkeet ja äänestyskuoret. Pyydän, että odottaisitte äänestyksen alkuun asti. Kerron teille, miten äänestys toimitetaan. Ensin haluaisin tietää, että onko kaikki ääntenlaskijat paikalla. Valitsimme heidät eilen. Minulle sanotaan, että he ovat kaikki paikalla. meidän vahtimestarimme jakavat teille nyt äänestyslipukkeet ja äänestyskuoret ja voidaanko äänestää, teidän pitää laittaa ruksi siihen ähm, ruutuun, joka on äh, ehdokkaan nimen kohdalla, jonka valitsette. Voitte äänestää vain yhtä ehdokasta. Mikäli haluatte korjata valintaanne, pyytäkää uusi äh, äänestyslipuke vahtimestarilta. Hän antaa sen teille sitä edellistä äänestyslipukesta vastaan, joka tuhotaan. Mikäli äänestetään, äänestää useampaa ehdokasta, niin silloin äänestyslipuke mitätöidään. Pyydän, että lipuke laitetaan kuoreen ja suljetaan kuori. Jos haluatte, niin löytyy myös äänestyskoppeja tuolta ähm, salin ovilta. Ja sitten menette äh, sille urnalle, joka vastaa teidän sukunimenne ensimmäistä kirjainta. Ensimmäinen urna on A-B, toinen on C-D kirjaimille, toinen, äh, kolmas on E-G, sitten H-K, sitten L-M, sitten N-R ja seitsemäs uurna 7, S-T ja kahdeksas uurna U-Z. Non potete votare finché... Ette voi äänestää ennen kuin minä olen julistanut äänestyksen avatuksi. Non procederò alla chiama dei deputati, ma mi limiterò a... En tule äh, kutsumaan teitä nimeltä, vaan ilmoitan ainoastaan äänestyksen alkaneeksi ja päättyneeksi. Neiden jäsenten nimet, jotka ovat osallistuneet salaiseen lippujäänestykseen, julkaistaan pöytäkirjassa. Siksi pyydän, että allekirjoitatte läsnäololuettelon ennen kuin laitatte lipukkeen uurnaan. Eli laittakaa lipuke siihen uurnaan, joka vastaa sukunimen ensimmäistä kirjainta ja näyttäkää äänten laskijalle henkilöllisyystodistusta tai kulkulupaanne ja ääntenlaskijat äänestävät aivan äänestyksen lopuksi. Pyydän nyt ääntenlaskijoita menemään urnilleen. Äänestys alkaa.